Bon, bah, écoutez, d'abord, moi, je voudrais vous dire tout. Niin, aluksi minä haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että olen aivan aivan lyhykäisesti tässä puheenjohtajana. Meidän esityslistamme tarkoituksena on se, että me muodostamme agrivaliokunnan työvaliokunnan. Me valitsemme ensin puheenjohtajan ja sitten valitsemme varapuheenjohtajat. Meillä on päätösvaltaisuus saavutettu, siinä ei ole mitään ongelmaa. Salihan on aivan täynnä. Kaikki ovat iloisia ollessaan paikalla. Ja aivan yksinkertainen kysymys, jonka teille esitän nyt. Puheenjohtaja ehdokkaita sosiaalidemokraattia puoleltaan Di Castro ehdokkaana, nimettynä ehdokkaana – Di Castro ilmoittaa, että hän on nimetty ehdokas ja hyväksyy sen. Sitten kysynkin, että onko muita ehdokkaita puheenjohtajaksi. Täällä kukko laulaa, ei ole kan- kandidaattia. On siis vain yksi Dikastron ehdokkuus meillä puheenjohtajan tehtävään. Hän on täyttänyt taloudellista tilannettaan koskevan selvityksen, joten mitään esteitä ei ole. Ja näin ollen minä ehdotankin, että me valitsemme hänet suosio-osoituksin, ellei kukaan halua salaista äänestystä. Ehdotan, että Di Castro nyt suosion osoituksen valitaan tehtävänsä. Et je vais donc lui céder la place. Ja annankin hänelle nyt sitten paikkani täältä edestä ihan mielelläni. Ja sanon hänelle, että ryhdyppäs työhön. Thank you. Bene. Grazie della fiducia. Hyvä. Kiitos luottamuksesta. Ryhdytään heti valitsemaan varapuheenjohtajia. Ensimmäisen varapuheenjohtajan valinta. Minulle on kerrottu, että EPP-ryhmä, Euroopan kansanpuolen ryhmä, on nimittänyt edustaja Niceleskuun ensimmäiseksi varapuheenjohtajaehdokkaakseen. Edustaja Nicelesku, hyväksyttekö tämän ehdokkaaksi asettautumisen? Hyvä. Herra Nicelesku on täyttänyt julistuksen taloudellista eduistaan. Onko muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Jos muita ehdokkaita ei ole, niin julistan edustaja Nicheleskun ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksemme. Arvoisa edustaja Nicelescu, tulkaa tänne ylös istumaan viereeni. Procediamo all'elezione del secondo. Seuraavaksi valitsemme toisen varapuheenjohtajan. Vihreä ryhmä on ilmoittanut minulle ehdokkaakseen edustaja Boven toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hyväksyykö edustaja Bove ehdokkuutensa? Hyvä. Myös edu, ehdokkaasta Bove tiedän, että hän on allekirjoittanut julistuksen taloudellisista eduistaan. Kysyn, että onko täällä muita ehdokkaita toiseksi varapuheenjohtajaksi? Muita ehdokkaita ei ole. Julistan siis edustaja Boven tämän valiokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi. E prego l'onorevole Bové di accomodarsi accanto all'onorevole Nicolè. Ja pyytäisin, että hän tulee istumaan tänne edustaja Nikoleskon viereen. Seuraavaksi valitsemme kolmannen varapuheenjohtajan. Minulle on ilmoitettu, että ECR-ryhmä on nimittänyt edustaja Vachakovskin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Edustaja Vachakovski, hyväksyttekö tämän ehdokkuuden? toivon, että, että äänsin nyt nimen oikein. Vachakovski. Tiedän, että edustaja on allekirjoittanut julistuksen liittyen taloudellisiin sitoumuksiinsa. Ja onko muita ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Ei ole. Hyvä on. Sitten julistan edustaja Wojciechowskin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Voglia accomodarsi accanto all'onorevole Bove. Infine... Tulkaa istumaan tänne edustaja Boven viereen. Ja seuraavaksi valitsemme neljännen varapuheenjohtajan. ALDE-ryhmä on ilmoittanut minulle, että he ovat nimittäneet edustaja Paulsenin neljänneksi varapuheenjohtaja ehdokkaaksi. Hyväksyykö edustaja Paulsen ehdokkuutensa? Tiedän, että edustaja Paulsen on täyttänyt julistuksensa liittyen taloudellisiin sitoumuksiin. Onko muita ehdokkaita neljänneksi varapuheenjohtajaksi? Ei ole. Hyvä. Sitten julistan edustaja Polsenin tämän valiokunnan neljänneksi varapuheenjohtajaksi ja pyydän, että hän tulee tänne ylös istumaan. Completato. Me olemme nyt perustaneet puheenjohtajiston ja jos ennen kokouksen päättämistä sallin, että minun sanoa muutaman sanasen. Olemme kaikki nyt täällä korokkeella. Hyvät kollegat, minulle on suuri kunnia teidän hyväksynnällänne ryhtyä tämän maatalousvaliokunnan puheenjohtajaksi. Kiitän kovasti luottamuksestanne ja va- vahvistan teille, että sitoudun täysin tähän tehtävään. Erityisesti haluaisin nostaa esille ne pääpohdinnat, joita me täällä teemme. yhteispäätösmenettely vahvistaa Euroopan parlamentin oikeuksia ja vihdoinkin antaa tälle tärkeälle toimielimelle ja niille, jotka Euroopan kansalaiset ovat valinneet edustajikseen vahvemman ja voimakkaamman roolin verrattuna menneisyyteen, jolloin tämä aihe oli ainoastaan, eli maatalous oli ainoastaan neuvoston käsissä. Tämä tietenkin riippuu vielä Irlannin kansanäänestyksestä. Tällä tavoin vahvistetaan valitun kansanedustajan roolia. ja yhdistetään selkeämmin ne henkilöt, jotka täällä istuvat, niihin päätöksiin, joita täällä tehdään ja tällä tavoin meistä tulee näkyvämpi väline kansalaisille. Tällä tavoin vahvistetaan myös eurooppalaista identiteettiä, joka ei viime vuosina ole syntynyt, muut, syntynyt riittävän vahvaksi. Tällä tavoin syntyy parempi päätöksentekojärjestelmä ja minun tehtäväni on puolustaa ja vahvistaa tätä järjestelmää ei vain muodollisesti, vaan erityisesti konkreettisin teoin. Tämä kausi on erittäin tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Nyt on aika tehdä päätöksiä ja valintoja. Päätökset, joita teemme tällä kaudella, niillä on todella pitkän tähtäimen vaikutuksia. Me tulemme määrittelemään suunnan Euroopan maatalouspolitiikalle vuoden 2013 jälkeen. Keskustelu on jo alkanut ja me, hyvät kollegat, Meillä on nyt todella tärkeä tehtävä edessämme. meidän on toteutettava ne kunnianhimoiset tavoitteet, joilla Eurooppa haluaa luoda kestävän ja modernin taloudellisen järjestelmän tulevaisuutta varten. Minä tämän valiokunnan puheenjohtajana haluan edustaa kaikkia ääniä ja haluan vielä eteenpäin tätä työtä vastuullisesti ja olen varma, että teemme sen hyvässä yhteistyössä.